tällä on Down-syndrooma ja haluaa ajaa heidän etujaan oikeuksien, että heidät voidaan täysin integroida monimuotoisuuden unioniin. Kiitoksia kovasti herra Kutas. Sitten seuraavaksi toimintamme äänestykset. Esityslistan mukaan me toimintamme äänestykseen yksinkertaisessa menettelyssä. Nochin mietinnän sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittaminen Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme herra Brokin mietinnöstä. Euroopan unionin liittyminen kakkosasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen. Tämä toimitetaan nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä onnittelut esittelijä Brokille. Seuraavaksi esityslistan mukaan toimitaan menestykseen herra Rangelin mietinnöstä ehdotuspöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Iranin kanssa huolenaista ja hyväksyntä. Nimenuuta äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Toinen mietintö herra Rangelilta. Ehdotuspöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Iranin kansan huolenaiheista. Äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jälleen onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi esityslistan mukaan toimitamme äänestyksen herra Teixeran mietinnöstä Koisopolitiikan tehtävät Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 strategian yhteydessä. Nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi esityslistan mukaan toimita äänestyksen herra Hautin mietinnöstä ihmisoikeukset maailmassa ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla. Päätöslauselma esitys ensinnä. Tarkistus kaksi, nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta kahdeksan kohta kohdalta. Ensimmäinen osa kohdassa kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan parempi vielä tarkistaa tämä toinen osa. Äänestämme siis toisesta osasta kohdassa kahdeksan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kohta 41, kohta kohdalta Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä toinen osa kohdassa 41 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä. Seuraavaksi tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 60 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Meille tarkistamme tämän koneellisesti. Tarkistus neljä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi Puolesta vastaan, pu, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 93, kohta kohdalta ja äänestyksenä ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 99, kohta kohdalta, ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kohtaa 101 kohta kohdalta ja nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty sekin. Seuraavaksi kohdan 101 jälkeen puheenvuoronsa herra Silvestri, joka esittelee suullisen tarkistuksen. Herra Silvestri. Puhemies, kohdan 101 jälkeen haluaisin lisätä seuraavan kohdan olla sitä mieltä, että äitiys ja naisen oikeudet täytyy ottaa mukaan sosiaalitaloudellisiin edellytyksiin niin, että siksi tarvitaan tukitoimia jäsenvaltioissa, jotta voidaan tukea äitiyttä ja niin, että nainen voisi päästä eroon niistä haitoista, joita raskaudesta syntyy hänen uralleen. Toivottavasti jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota myös äh, näihin oikeuksiin. είναι καθαρό ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των 40 βουλευτών, οπότε απορρίπτεται. No, tässä on jo yli 40 noussut tukemaan suullista tarkist- eh, estämään, eli se on nyt hylätty. Olkaa hyvä. Si, volevo solo... Niin, vain haluaisin panna merkille täällä, että kyllä tässä varmaan sekiötkin nousivat seisomaan. No ei tästä mitään keskustelua, keskustelua aloiteta. Suullinen tarkistus hylättiin ja jatkamme äänestysten toimittamista. Ala otsakkeen 18 tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistuttaa tämän? Selvä. Koneäänestyksenä tarkistus 6 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 18 kohta kohdalta äänet, puolesta, äänet ensimmäisen osan puolesta, alaosakas 18 vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Parempi tarkistaa tämä koneellisesti, siis Toinen osa lautsakkeessa 18. Äänestys alkaa. Niin olkaa hyvä. Kirja Riis, έχετε το λόγο. Έχετε... Edustaja Riis, olkaa hyvä. Presidente, mi scusi, non posso... Olen pahoillani. En kuullut nyt, koska kuulokkeeni eivät toimi. Voisiko tänne joku teknikko tulla korjaamaan asiaa? Selvä, me toimitamme välittömästi jonkun hoitaman asian. Siis toinen osa alaotsakkeessa 18 olimme ja äänestämme koneellisesti siitä äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 102 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 103. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 104, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis 104, vielä toinen osa siinä äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 105, äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty kohta 106 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 106 kohdassa puolesta vastaan tyhjää me tarkistamme tämän koneellisesti 106 kohdan toinen osa äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Nimenhuuntoäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Nostakaa kätenne kunnolla ylös. Muutoin tässä menee aikaa koneellistyksissä. numero kahdeksan vastaan ja tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistuttaa tämän? Olisi helpompi, jos nostaisit käden kunnolla. Eli tarkistus kahdeksan koneäänestyksenä. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 112. Herra Tavares haluaisi tähän suullisen tarkistuksen. Herra Tavares, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. This is an addition. Kiitoksia. Niin, englanniksi. I'll read it in English. Well... Luen tämän englanniksi. Pitää hyvänä sitä, että EU e on tukenut valmiuksien rakentamista e- e- ja alkuperäiskansojen mm, ja kansalaisyhteiskunnan oikeuksia. Näiden budjettia pitäisi nostaa, parantaa myöskin mahdollisuuksia logistiikkaan, dokumentaation ja tiedonantoon ja EU pitäisi jatkaa tätä tukea. Kiitos. Onko täällä joku, joka vastustaa tätä suullista tarkistusta? Ilmeisesti ei. Sitten äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yhdeksän puolesta, puolesta ja vastaan tyhjää. En todellakaan pysty selvittämään, mikä on kantanne. Me joudumme tarkistamaan tämän koneellisesti. Eli tarkistus yhdeksän äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 10. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten seuraavaksi kohta 135 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 11. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. täällä sanotaan, että Saksan tulkkauksessa on ongelmia. Onko asia jo hoidettu? Selvä. toista nimenhuuto äänestyksen, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselmaesityksestä. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä onnittelut esittelijälle. No niin, hyvät kollegat, me keskeytämme nyt äänestysten toimittamisen siirtyäksemme juhlaistuntoon. Jatkamme äänestystä sen jälkeen. Kiitos.